Äänestys toimitetaan kesäkuun istunnossa. Huomenna jatketaan istuntoa siis 18.4. Kello, yhde, kello Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin internetsivuilta. Istunto on